Eh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Arvon Euroopan parlamentin jäsenet, ensin haluaisin lämpimästi kiittää siitä, että nyt tarjoutui mahdollisuus tulla tänne keskustelemaan asiasta, jonka puheenjohtaja mainitsi, eli Sudanin kysymyksestä. Niin kuin hän totesi, olemme osana Afrikan unionia ja Sudanin täytäntöönpano paneelia viime vuoden lopussa perustettiin ja paneelin mandaatti on sellainen, että se tukisi Sudania, kun se kohtaa eh, haasteet, jotka liittyvät eh, rauhan sopimukseen, niin kuin tiedätte, pohjoisen ja etelän välillä. Se allekirjoitti vuonna 2005 ja kaikki siis tähän liittyvät kysymykset. Tukisimme Sudania myöskin Darfurin konfliktin ratkaisussa ja myöskin kysymykset, jotka liittyvät demokraattisen kehitykseen ja sitten myöskin vaalit, jotka 11. päivä huhtikuuta pidetään. Eli tässä mandaatistamme. Yleisesti ottaen sanoisin, että jos sudan on liikkeellä, niin meitä tarvitaan ja paneeli pyrkii nyt tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa, jotta haasteisiin voidaan vastata. Ja parlamentin jäsenet varmasti tietävätkin jo sen, että Afrikan mantereen kannalta Sudanin rooli on ihan omanlaisensa. Se on varsin suuri maa ja se on rajanaapuri yhdeksälle muulle Afrikan valtiolle. Ja on selvää, että jos eh, paljon menee vikaan Sudanissa, niin se vaikuttaa ei pelkästään naapurimaihin, vaan koko mantereeseen. Eli haasteet eh, Sudanissa ovat näin ollen erittäin tärkeä asia laajemminkin. Ja nimenomaan siksi Afrikan unioni päätti paneelin perustaa ja tämän kattavan mandaatin sille antaa, että pidettäisiin huoli siitä, että voidaan myötä vaikuttaa konfliktin ratkaisuun. Vaalit lähestyvät. 11.4. on tarkoitus pitää ja tilanne on varsin monimutkainen. Vaalit ovat hankalat. Eri tason hallintoa tulee valita. Mutta onneksi tilanne nyt kuitenkin on sellainen, että eri poliittiset voimat osallistuvat valeihin, vaikkakin valituksia on tehty, mutta kuitenkin kaikki osapuolet ovat mukana. Ja paneeli nyt pyrkii rohkaisemaan kaikkia olemaan mukana vaaliprosessissa. Ja sanon tämän siksi, että on uhkailtu pois vetäytymisellä. Ja meidän kannalta on tärkeää, että kaikki tahot pysyvät mukana. Ja sitten ongelmat, joita syntyy, tulee saada ratkaistua. Eli paneeli eh, kiinnittää näihin seikkoihin huomiota. Eli olisi tärkeää, että eh, saada, saadaan kaikki tahot mukaan ja sitten myöskin eh, paikallista vaalikomiteaa hyödynnämme, jos huomaamme, että joitain ongelmia vaaleihin liittyen ilmenee. Tärkeää olisi, että kaikki saadaan pysymään mukana. Ja Code of Conduct, tällaiset käytännön säännöt, olemme myöskin laatineet. Ja tärkeää olisi, että eri puolueet ottaisivat ne omakseen. Ja myöskin valvova tiimi on perustettu tarkkailemaan sitä, kuinka käytännössääntöjä täytäntöön pannaan ja toteutetaan. Ja tällä pyrimme turvaamaan vapaat ja reilut vaalit. Eli nyt ollaan erittäin tärkeässä vaiheessa, kun puhutaan muutoksista Sudanin tilanteeseen. Paneeli on todennut, että ilmapiiri ja olosuhteet ähm, ja niiden muuttuminen myönteisempään on suuri haaste Sudanille ja demokraattisen kehityksen käynnistyminen myöskin. Ja sitten Darfurin kysymys. Niin kuin tiedätte, neuvotteluja on käyty Dohassa ja Katassa ja pitkälti tässä hallitukset ja sitten kapinalliset ryhmät ovat olleet neuvottelemassa on ollut tärkeää saada aikaan tulitauko ja sitten tähän liittyvät kysymykset. E, tärkeää kuitenkin saada ampuminen loppumaan. Tärkeää on kuitenkin päästä pidemmälle, neuvotella hyvä poliittinen ratkaisu. Ja uskoisin, kun nyt pidetään mielessä se, mitä on tapahtunut. Ja nyt kun vaalit ovat tulossa, niin neuvottelut globaalille poliittiselle sopimukselle on mahdollista todennäköistä järjestää, kun uusi hallitus on vaalien jälkeen saatu. Mutta tähänastinen edistys, kun on allekirjoitettu tulitaukosopimus, niin se on jo tärkeä asia. Mutta äärimmäisen tärkeää on myöskin kiinnittää huomiota seuraavaan neuvotteluvaiheeseen. Että todellakin saadaan aikaan globaali poliittinen sopimus ja tässä hyvin edettäisiin. Teit pelkästään äh, äh, aseita kantavat tahot neuvottelevan eri äh, tahojen edustajat ja sitten siirtymään joutuneet ovat todenneet meille, että he haluavat olla edustettuna myöskin näissä neuvotteluissa, koska eh, heihin tämä konflikti on eniten kohdistunut ja heillekin tulee saada ääni. Eli tällainen kattava prosessi halutaan saada aikaan. Ja sitten Darfurin päätöslauselman pääpiirteistään on jo eh, sovittu Darwin alueen keskuudessa, eli miten poliittisesti jaetaan valta, kuinka kehityskysymykset halutaan hoitaa, ja tärkeänä myöskin oikeuden ja sovittelun kysymykset. Ja tämä on asia, jota paneelihallituksen, Sudanin hallituksen kanssa käsittelee, jotta siinä vaiheessa, kun kattaviin neuvotteluihin voidaan ryhtyä. On jo, ollaan jo hyvin valmistautuneita tekemään päätöksiä siitä, miten oikeudelliset ja sovittelukysymykset hoidetaan. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, että konfliktin aikana rikoksia tehtiin valtava määrä ja oikeutta todellakin tarvitaan. Kysymys kuuluu, kuinka tähän voidaan päästä. No, me olemme tehneet jo joitain ehdotuksia tähän liittyen. Olettekin niistä ehkä jo tietoisia. Eli jotain ehdotuksia jo on tehty. Eli olemme yhteydessä Sudanin hallituksen nimenomaan tämän kysymyksen tiimoilta, jotta kun laajemmat neuvottelut saadaan käynnistymään, on mahdollista saada aikaan konkreettisia ratkaisuja. Eli oon ehkä hieman myöhässä, mitä tulee siihen, että saadaan eri tahot mukaan näihin kattaviin neuvotteluihin e, juuri vaalien vuoksi, mutta muutoin katsoisin, että prosessissa on lähdetty liikkeelle. Eteläisen Sudanin äänestäjät, haluatko olla osana vai erillisenä. Tästä äänestetään kansanäänestyksessä ensi vuoden tammikuussa ja Sudanissa kaikki ovat sitä mieltä, että paras ratkaisu olisi toimia siten, että kun kansanäänestys järjestetään, niin se tehtäisiin valitun hallituksen alaisuudessa. Tarvitaan demokraattisesti valittua hallitusta, eh, ja sellainen olisi olemassa siinä vaiheessa, kun kansanäänestys tehdään, ja Etelä-Sudanissa äänestettäisiin siitä, haluatko se irrottautua Sudanista. Ja tästä tietysti sitten seuraa se, että on tarve tarkastella kysymyksiä kansanäänestyksen jälkeen. Jos eteläinen Sudan äänestää itsenäisyydestä, sen puolesta, niin mitä tapahtuu esimerkiksi öljyn osalta, mitä tapahtuu kansalaisille eh, ja kaikille muille kysymyksille ja mitä tapahtuu sitten, jos yhtenäisen Sudanin puolesta äänestetään, sillä välttämättä eh, tilanne ei säilyisi samana kuin se nyt on, on mahdollista, että päädyttäisiin erilaisiin eh, suhteisiin pohjoisen ja etelän välillä, vaikka äänestettäisiin yhteis, yhden yhtenäisen maan puolesta. Ja tällä hetkellä nyt tilanne on sellainen, että eh, valmistelutöitä tehdään, jotta tämä asia eh, voidaan myöskin hoitaa, eli mitä tapahtuu kansanäänestyksen jälkeen. tämän vuoden loppuun nämä keskustelut ja ehkä aikaisemminkin tulisi saattaa päätökseen, koska siinä vaiheessa, kun ihmiset lähtevät 9. tammikuuta ensi vuotta äänestämään, niin näiden vaihtoehtojen on jo oltava selvillä. Eli neuvottelut kansanäänestyksen jälkeisestä tilanteesta on saatettava ennen kansanäänestystä päätökseen, jotta voidaan sitten ryhtyä varsinaiseen kansanäänestyskampanjaan. Ja näin kansalaiset voivat tehdä selvän valinnan siitä, Eh, mitä kannattaa. No, eh, ehkä voin päättää alustukseni tähän. Kuitenkin, niin kuin huomaatte, kiireellisiä kysymyksiä on varsin laaja kirjo. Niitä on paljon. Ja koska aikataulu on melko tiukka, niin on hankala sanoa, missä järjestyksessä asioita käsitellä mikä otetaan eh, esille maanantaina, mikä perjantaina. Näitä on käsiteltävä yhdessä. Ja sitten, mitä me kaikki toivomme, että loppujen lopuksi saataisiin aikaan demokraattisesti valittu hallitus, joka sitten auttaisi Darfurin päätöslauselman myötä myöskin demokratian kehittymisessä maassa ja sitten löydettäisiin sopiva ratkaisu myös pohjoisen etelän konfliktiin. Eli silloinkin, jos eteläinen Sudan äänestäisi itsenäisyyden puolesta, niin tämä suhde suhteiden asia, mitä tulee kahden maan välisiin suhteisiin, että asia saataisiin eh, järjestettyä ja hoidettua kuitenkin eh, ystävällismielisesti, eli että ero olisi tällainen ystävällismielinen eikä syntyisi suuria kuiluja koska linkkejä muutoin on hyvinkin paljon pohjoisen ja etelän, etelän välillä ja jonkinlainen yhteiselon mahdollisuus tulisi olla. Kiitos. Much, Mr. President. Me kiitämme teitä, presidentti. Tämä oli meille mielenkiintoinen alustus kehitysvaliokunnan nimissä. Edustaja Deva, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja presidentti. Tuo oli todella innostava odotusten esitys Sudanin tulevaisuutta ajatellen. Luultavasti Ainoastaan te ja muutama muu henkilö maailmassa voisitte esittää tällaisen alustuksen, kun ajatellaan sovinnon syntyä omassa maassanne myös. Tämä on hyvin kunnianhimoinen ohjelma, suunnitelma. Ja tässä yhteydessä haluaisin vain sanoa, että myöhemmin tänään tämä valiokunta, minun valiokuntani myös keskustelee kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjän kanssa. Me tuemme häntä kovasti ja hänen työtään. Mitä teidän mielestänne minun pitäisi sanoa pääsyttäjälle? Ja miksi presidenttiä haluan esittää tämän hyvin ystävällisessä hengessä? Miksi toimien aikaansaaminen vie niin kauan? Miksi ei voida estää tällaisia traagisia tapahtumia Afrikassa. Miksei siis ole tällaista ennaltaehkäisyä, ennakointia enempää? En osoita tätä kysymystä nyt sinänsä suoraan teille, mutta tämä on kysymys, joka on esitettävä. Miksi miljoonien pitää kärsiä satojen tuhansien kuolla ennen kuin jotain lähdetään tekemään? En tarkoita ainoastaan Sudania. Tiedostan hyvin, että istun Brunin presidentin vieressä. Miksi siis aikaa kuluu niin paljon ennen kuin päästään säästämään ihmishenkiä? Kiitos. And, uh, I... Niin nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Edustaja De Kaiser. Is, uh, chief observer of the... Hän on tarkkailija vaalitarkkailuryhmässä Sudanin vaalia ajatellen. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia molemmat puheenjohtajat siitä, että olette täällä tänään. Kiitoksia rauhan puolesta tekemästänne työstä, herra Mbeki. Olette tehneet sitä jo kauan. Toivon todella, että vaalit todella pidetään 11. huhtikuuta. Se vaikuttaa aika lailla varmalta tällä hetkellä, mutta toivon myös, että vaalit sujuvat niin, että sen jälkeen päästään Sudanin rauhoittamiseen. Euroopan unioni on päättänyt lähettää laajan valtuuskunnan paikalle lähettääkseen selkeän merkin siitä, että se tukee ja tulee tukemaan kävi, miten kävi tätä rauhanprosessia. En nyt halua puhua rikostuomioistuimesta tai vaalien päivämäärästä tai muusta. Tiedän kyllä, mitä kaikesta tästä on sanottu, mutta haluaisin kysyä, millaisena näette Euroopan unionin roolin vaaleja edeltävänä aikana ja rauhanprosessissa. Emme tietenkään puhu tiettyjen jäsenvaltioiden roolista, vaan tarkoitan, no, näettekö Euroopan unionille jonkinlaisen roolin. Tähän mennessä Euroopan unioni on ollut aika lailla poissa oleva. Uskotteko, että EU, EUlta voitaisiin odottaa jonkinlaista yhteistyöroolia vaalien jälkeen? Merci. Kiitoksia. And now... Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gomes, joka johtaa valitarkkailuvaltuuskuntaa. Euroopan parlamentin nimissä Sudanin vaaleissa. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos herra Meki alustuksestanne. Niin, oikeudelliset kysymykset tietysti ovat tärkeitä Darfurin alueella ajatellen ja tietysti kun ajatellaan myöskin Lasan äh, sopimuksen jälkeistä aikaa, mutta puhuisin hieman vaalien valmisteluista. Yllätti asia, jonka tänään luin lehdestä Bashar presidentti sanoi, että hän leikkaisi äh, vaalitarkkailijoilta sormet ja murskaisi heidät. Tämä ilmeisesti oli reaktio sille, kun sanottiin, että tässä ehkä ollaan hieman valmistelussa myöhässä, mutta en tiedä, mitä mieltä näistä kysymyksistä eh, olette. Eli onko mahdollista, että eh, kansainväliset tarkkailijat voivat eh, todellakin hoitaa tehtävänsä – voiko vaalilautakunta eh, toimia eh, vapaasti, riippumattomasti. Ja onko eh, media riippumaton, se on tietysti tärkeä asia myöskin. Ja katsoisitteko, että vaalituloksen laskenta voidaan taata ja sen valvonta. Tämähän on tärkeä kysymys ja monissa paikoissa olemme havainneet, että kaikki sujuu ihan hyvin vaalipäivään asti, kunnes ääniä aletaan laskea. Sitten tilanne hankaloituu. En tiedä, voitteko jo tässä vaiheessa kertoa näkemyksiänne näistä kysymyksistä. En tiedä, voitteko. Gomes and, uh, Kiitos, Gomes. Pyytäisin nyt Beki, teitä, presidentin Beki, vastaamaan ensimmäisen kyselykierroksen kysymyksiin. Kertoisin kaikille, että neljä muultakin kollegaa haluaa esittää kysymyksiä, mutta ne otetaan sitten vastausten jälkeen. Presidentti, olkaa hyvä. kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjän liittyen. Tiedätte, että olemme olleet yhteydessä rikostuomioistuimen syyttäjän Darfurin oikeuskysymyksiin liittyen. Hän sanoi meille, että meidän on ymmärrettävä se, että kansainvälinen rikostuomioistuin – on todella viimeinen tuomioistuin, jonka puoleen käännytään. Sen tulisi toimia täydentävänä kansallisiin tuomioistuinjärjestelmiin nähden. Vaikka kansainvälinen rikostuomioistuin onkin estänyt pidätysmääräyksiä Sudaniin liittyen, niin – Tuo kysymys ja pidätysmääräykset on nyt asia, joka on otettava sellaisenaan, koska ainoa tapa muuttaa tätä on mennä tuomioistuimeen ja pyytää näiden päätösten muuttamista, mutta on ymmärrettävä, että kansainvälinen rikostuomioistuin ei pysty käsittelemään kaikkia mahdollisia Darfurin rikoksia. Siksi meidän panelimme olisi tärkeää katsoa, mitä on tehtävä Sudanissa sisäisesti, jotta voidaan jotenkin käsitellä kaikkia näitä rikoksia. Ja todella kansainvälinen rikostuomioistuin ei haluaisi mitenkään korvata mahdollisia kansallisia tuomioistuinjärjestelmiä. Ajattelen erityistapauksia Sudanissa, niin ei ole niin, että jollain tietyllä hetkellä halutaan nostaa syyte jotakuta vastaan toisten puolesta, vaan siis todella kyse on lähinnä siitä, että maan sisäisten järjestelmien pitäisi toimia. Me keskustelimme asioista tässä hengessä ja puhuimme oikeudesta ja sovinnosta – mukaan lukien sellaiset ehdotukset, joiden kautta pyritään puuttumaan siihen ongelmaan, että monet kansalaiset Tarfurissa epäilevät maan oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Siksi meidän pitäisi tehdä ehdotuksia siihen liittyen, miten oikeutta saadaan aikaan niin, että rikosten uhrien silmissä nähdään riippumaton oikeuslaitos. Esimerkiksi, että tuodaan tuomareita ulkopuolelta, tutkintatuomareita, syyttäjiä auttamaan Sudanissa tutkinta- ja syyttämistoimissa eri tapauksissa. Olen siis aivan varma, että Kambu varmasti sanoo samaa kuin mitä minä sanoin juuri Sudanin osalta. mulle tuskin tarvitsee muuta Sudanista sanoa. Tämä tuntuu olevan nyt tuomioistuimen kanta. Eli paneeli ja kansainvälinen rikostuomioistuin ymmärtävät toisiaan tässä täysin, että oikeuskysymykseen pitää tässä puuttua. Ja tämä on lähestymistapa, joka hyvin sopii kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Palaan tuon toiseen kysymykseen. EU tietenkin myös nyt on hyvin tärkeä Afrikan unionin kumppani kaikenlaisissa asioissa, mukaan lukien ja erityisesti rauhan kysymys, konfliktien ratkaisu kysymyksissä. Tämä yhteistyö on yhteistyötä, jota on jatkettava tulevaisuudessa. EU on läsnä. Me olemme hyvin läheisessä yhteistyössä Sudanin EUn erityislähettiläisen Tame Braidin ja olemme edelleen yhteydessä. Me tapasimme aamulla kehityskomissaarin ja sanoimme hänelle, että paneelina me tarvitsemme jotain tukea EUlta, koska paneeli haluaa myös kehittää omaa kapasiteettia, jotta se voisi antaa neuvoa eri ongelmien osalta. Kansainväliset rajat, öljyresurssien jakaminen, kaiken tyyppiset tällaiset kysymykset. Ja sit, siksi paneelina tarvitsisimme jotain tukea EUlta – jotta meillä olisi enemmän mahdollisuuksia tehdä tällaisia ehdotuksia. Ei ihan pohjalta, vaan jotenkin vähän enemmän tietoon perustuen. Tällaista tukea siis tarvitsisimme. Kehityskomissarin kanssa puhuimme esimerkiksi siitä, että jos puhutaan Darfurista, niin yksi kriittinen kysymys joka syntyy kansalaisten mielessään kehityskysymys. Koska tapa, jolla Sudan on kehittynyt historiallisesti pitkän aikaa, ja siinä, että valta on keskittynyt harvoille, tämä on johtanut syrjäytymiseen myös Darfurissa. Ja jos Darfurin ongelma halutaan ratkaista, niin kehitysaspekti on tärkeä. Nyt on saatava enemmän tasapainoa tähän epätasapainoiseen tilanteeseen. Tämä argumentti on tärkeä. Keskustelimme komission jäsenen kanssa myöskin niistä haasteista, joita Sudan kohtaa. Jos ajatellaan tällaisia äärialueita – tai marginalisoituneita alueita. Sama koskee ei ainoastaan Darfuria, vaan myös Etelä-Sudania. EUn osallistuminen olisi tärkeä jälleenrakentamisen osalta, vaikka kyseessä olisi kaksi eri maata. Etelä-Sudan olisi tärkeää ottaa huomioon myös, jos maa pysyy yhtenäisenä. Siis tässä on varmasti monia aloja, joilla tarvittaisiin toimia. Afrikan unioni haluaisi kannustaa EUta pohtimaan näitä aiheita. Ajatellen sitä, miten tärkeä Sudan on koko mantereelle, niin menestystä tapahtuisi, jos Sudanista saataisiin vakauttava tekijä, eikä päinvastoin. Minusta tuntuu, että afrikkalaiset pyrkivät vaikuttamaan asioihin niin, että konfliktit ehkäistään ennalta. Mutta ainakin minun kokseni mukaan konfliktien ratkominen ja ennaltaehkäiseminen missä tahansa maailmassa on hyvin vaikeaa. Yksi ongelmista missä tahansa konfliktissa tietenkin on se, että molemmat osapuolet ovat oikeassa. Jos muistetaan vaikka rannikko, kapinalliset. Ja se, että maa jakaantui ja meitä pyydettiin osallistumaan tämän ohjelman kautta ja puhutaan presidentti Loran Barbon kanssa ja hän sanoi, että me olemme oikeassa ja sitten pohjoisosissa Hamsoron kanssa, kapinallisjohtajan kanssa ja molemmat osapuolet sanoivat olevansa oikeassa lopultaan istuttava alas jonkin aikaa ja sanoa, että no selvää, te olette molemmat oikeassa, mutta miten nämä oikeassa olemiset voidaan yhdistää ja sitä kautta ratkaista ongelmat. Joten voidaan kritisoida tietenkin ulkopuolelta, mutta ei ole mahdollista, että ulkopuolelta vaan määrätään, että nyt tämän konfliktin on loputtava ja sitten se loppu ei, ei näinkään missään konfliktissa – Palestiinassa, Kashmirissa, Kongossa, Sudanissa. Kaikkialla aikaa kuluu, ei siksi, että ihmiset eivät halua toimia. Afrikan unioni on pyrkinyt kehittelemään tällaista varhaisen varoituksen kapasiteettia, jotta voitaisiin siis todella – etukäteen huomata, että jos tähän asiaan ei nyt puututa, niin syntyy ongelmia. Mutta voitte varmasti kuvitella, miten vaikea tällainen toiminta on. Jos tulette ja minulle vaikka kun olen Etelä-Afrikan presidentti, tulitte sanomaan, että no, jos toimitte näin edelleen, niin kahden vuoden kuluttua syntyy ongelmia, no minä sanoisin, että mitä te minun maastani tiedätte, minkä pois. Mutta varhaisen varoituksen järjestelmä siis. Auttaisi. Näin toivon. Ajattelin, että yksi asia, joka on tullut esiin EUn työssä muotoutumisessa kautta vuosien, on se, että Euroopassa ei ole käyty ensimmäisen ja toisen maailmansodan tyyppisiä sotia. Sen jälkeen pienempiä sotia, mutta ei tuollaisia laajoja sotia. Ja tämä voisi olla odotus, joka meillä olisi Afrikan unionissa mantereemme osalta. Toivon, että siihen pääsemme, mutta aivan totta. Selkeästi olisi parempi estää konfliktit ennalta ja kehitellä valmiuksia näin toimia, mutta todella vetoaisin sen puolesta, että meidän mantereellamme kyllä yritetään. edustaja Gomesin kysymykseen liittyen. Säännöt ja asetukset, jotka liittyvät vaaleihin, ovat kyllä kaikki paikallaan. Äänten laskenta. Äänten laskenta on hoidettava äänestyspaikalla valvojien tarkkailijoiden osapuolten edustajien läsnä ollessa ja sen jälkeen esitetään äänestyspaikan tulokset. Tässä ei siis tulisi olla ongelmia, kun kaikki äänet voitaisiin näin laskea. Kyllä kaikki nämä rakenteet ovat sinänsä paikallaan. Haasteena on se, että näitä sääntöjä noudatetaan. Siksi aikaisemmin sanoin, että me olemme pyytäneet Afrikan unionilta valvojien tiimit. Emme puhu tarkkailijoista, koska käytännössäännöt, joista sovittiin osapuolten välillä, mahdollistavat sen, että saadaan sinne tällainen joukko ihmisiä, jotka auttavat ja osoittavat, mitä näissä sanotaan. Siis tämä on lisä sille, mitä lainsäädännössä sanotaan. Ja huolehditaan siitä, että näistä käytännössä näistä pidetään kiinni. Jos minä teen esimerkiksi jotain väärin, rikon lakia tai käytännössääntöjä, joku voi sanoa valvojille, että tuo henkilö ei toiminut oikein. Ja näin voidaan siis puuttua. Ei niin, että valmistetaan sitten raporttia, sanotaan vaalien jälkeen, että näin ja näin kävi, vaan puututaan siis ajoissa, jotta voidaan luoda tällaista ilmapiiriä, Siis nämä valvojat ovat siellä jo paikalla ja tämä tuntuisi sopivan kaikille. Ei kukaan ole sanonut, että heidän on sieltä lähdettävä. Toivottavasti nämä henkilöt voivat puuttua asioihin paikan päällä, jotta luotaisiin vaaleille sopivat olosuhteet. Puheenjohtaja, haluaisin palata kahteen asiaan. Haluaisin lisätä jotakin siihen, mistä juuri puhuitte koskien sitä, miksi afrikkalaiset eivät kykene lopettamaan tragedioitaan ajoissa. Olen yhtä mieltä kaikesta siitä, mitä puheenjohtaja Beki sanoi, mutta haluaisin vielä lisätä yhden asian niin, että voisit ymmärtää paremmin, miksi näin on. Olen sitä mieltä, että meidän on nyt asetettava tämä konfliktien hallinnointikapasiteetti ja konfliktien syntyminen, kaikki tämä historialliseen perspektiiviin. Afrikka on nuorimaan osa, jossa kansa, kansat vastaavat rakentumassa. Se ei tarkoita sitä, että afrikkalaiset olisivat maailman väkivaltaisimpia ihmisiä, mutta tähän, tähän on selitys. Olemme nuoria kansoja. Monet kansakunnista eivät ole vielä vakiintuneet. Vakiintumiseen pääseminen tarvitsee aikaa. Se on edellyttänyt aikaa myös muissa maan osissa. Kuten puheenjohtaja sanoi, kyky hallinnoida konflikteja edellyttää myös aikaa. Näiden kapasiteettien rakentaminen edellyttää aikaa. Me olemme aloittaneet Afrikan unionin ja muiden alueellisten järjestöjen kautta rakentamaan tätä äh, äh, konfliktien hallinnoimiskapasiteettia. Työ on vielä kesken, mutta afrikkalaiset itse pyrkivät tässä pääsemään eteenpäin, vaikka viivästyksiä onkin. Tunnustamme sen nyt, on yhä enemmän kehitettävää näitä kapasiteetteja. Olen varma, että loppujen lopuksi afrikkalaiset, kuten muutkin tulevat omaamaan riittävät kapasiteetit hallinnoimaan omaa, omia selkauksia ja rauhaa ja turvallisuutta omalla alueellaan. Sitten Sudanin vaaleista. Haluaisin ensinnäkin muistuttaa teitä poliittisesta kontekstista. Kun analysoimme Darfuria, totesimme, että pitkä ai, pitkän ajan ratkaisut Sudanissa on haettava maan demokratisoitumisesta, mutta tämä demokratisoituminen tarvitsee myös aikaa. Toinen asia, nyt valmisteltavat vaalit kuuluvat eh, pohjoisen ja etelän väliseen sopimukseen. Vaalit on siis järjestettävä niin, että noudatetaan kyseistä sopimusta. Monet äänet ovat pyytäneet vaalien lykkäämistä. Esimerkiksi etelässä ihmiset eh, ovat eh, todenneet, että me emme halua vaalin lykkäämistä, koska se tarkoittaa kansanäänestyksen lykkäämistä. Se taas on kokonaissopimuksen lopullinen tarkoitus. Vaalit on siis järjestettävä. On muistettava myös se, että tuolla ei ole pidetty vaaleja 25 vuoteen, joten ongelmia kyllä on. On, on järjestelyn organisaation liittyviä ongelmia. Kansallinen vaalikomitea on paikalla, se on la, lain mukainen, mutta ei varmaankaan voida odottaa, että, että se tekisi työnsä täydellisesti. Puutteita on. Poliittiset puolueet ovat selvästi tuoneet esille nämä puutteet ja meidän roolimme, kuten puheenjohtaja Bekki totesi, on toimia niin, että Sudanissa pidettäisiin vapaat, demokraattiset vaalit, joihin osallistuvat mahdollisimman monet. Olemme omalta osaltamme toimineet näiden ongelmien ratkaisemiseksi vaalikomiteen ja poliittisten puolueiden välillä, mutta emme voi väittää, että kaikki ongelmat olisi ratkaistu. Sitten tarkkailijoista on todella säädetty, että paikalla olisi kansallisia tarkkailijoita. Etelässä myös kansalaisyhteiskunta on ollut tässä liikkeellä ja tehnyt huomioita ulkoiset kansalaisjärjestöt, kuten karterijärjestö ja muut, ovat valmistaneet näitä kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Pohjoisessa tilanne on sama. Siellä on kansallisia tarkkailijoita ja kansainvälisiä tarkkailijoita. Afrikan unioni, kuten puheenjohtaja juuri sanoi, on päättänyt, että se lähettää näitä henkilöitä, joita kutsumme valvojiksi. Ne ovat komitean ja puolueiden välittäjiä, mutta mm, toimitamme paikalle myös merkittävän tarkkailijavaltuuskunnan muut Afrikan maat, kuten Etelä-Afrikka tai oligatin jäsenet, ovat myöskin päättäneet useiden tarkkailijoiden lähettämisestä. Joten tarkkailua varmasti tullaan tekemään. Uskomme, että tarkkailu tulee koskemaan koko vaalikautta. Jotkut tarkkailijoista ovat jo kuukausia olleet paikalla. Tehän tiedätte, että vaaleihin liittyvät myös vaaleja edeltävät operaatiot ja vaalien jälkeen mm, äänten laskenta. Vaikka al-Bashir on sanonut, mitä hän on sanonut, niin tarkkailijat varmasti tulevat olemaan paikalle. He ovat jo paikalle, he tulevat tekemään työnsä. Olemme usean kertaan vierailleet kansallisessa mm, vaalikomiteassa ja meillä on usean kertaan taattu, että tarkkailijat tulevat tekemään työnsä uskon, että vaalit todella Sudanissa järjestetään. Ne eivät ehkä tule olemaan täydelliset, mutta uskon, että se joka tapauksessa merkitsee tärkeää askelta kohti maan demokratisoitumista. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt kollegat, kuten itse näette, huomaatte, meillä on hyvin vähän aikaa ja kuusi henkilö haluaisi käyttää puheenvuoron, joten pyytäisin keskittämään kysymyksen minuutin mittaiseksi ja sitten pyydämme puheenjohtajan Beckia vastaamaan. Me saamme paljon tietoa ja siksi meitä kiinnostaisi esittää paljon enemmän kysymyksiä. Ensin Ragaler. Kiitos. Niin, miten arvioisitte osapuolten sitoutumisen kansainvälisten ja kansallisten tähän prosessiin kokonaisuudessaan, kun pidetään mielessä vaalit. Kun vaalitulos on tiedossa, niin sen pohjalta pystyy arvioimaan tilannetta. Ehkä kumpikin osapuoli tuntee itsensä vahvaksi omissa vaalipiireissään. Ja näin presidentti ja etelä voivat todetaan, että okei, nyt minulla on mandaatti toiselle kierrokselle ja ehkä voidaan eh, ajatella kansanäänestystä ja sitten eh, kansainvälinen yhteisö Afrikan union mukaan eh, luettuna on tässä mukana. Ja yksi asia saattaisi olla, että rajat sitten ensimmäistä kertaa tulisivat muuttumaan. Eli katsoisitteko, että tämä jälkimmäinen osio käy Afrikan unionille vai mikä on tilanne? Entäpäs ää, Arabimaiden liitto, mikä olisi eh, niiden rooli tässä yhteydessä? Kiitos, Gaaler. Teilläkin kysymys minuutiksi. Kiitos. Snetimon Kaalerin puheenvuoron liittyen vaalien jälkeen kansanäänestys ensi vuonna. Tällä hetkellä, mitä olette kuulleet eri puolilta hallitukselta ja toisaalta etelä-sudanilaiselta hallitukselta sielläkin. Mikä on reaktio molemmissa tapauksissa, jos itsenäisyyttä halutaan, haluaako hallitus Bashir tai uudelleen valittu hallitus hyväksyä sen, tai mitä tapahtuu, jos itsenäisyyden puolesta ei äänestetä. Onko teillä tästä tietoa Etelä-Sudanista vielä? Öljy tuo rikkautta tälle alueelle, ja tämän konfliktin yksistä syistä öljyyhtiöiden roolista kysyisin. Malesialaiset, kiinalaiset, en tiedä, olen itse ollut mukana noin kahdeksan vuotta sitten, kun ruotsalais-itävaltalainen yritys oli siellä se ei ole enää, enää paikalla, mutta mikä oli öljyyhtiöiden rooli? Heidän bisnestään, mutta kyllähän heillä on varmasti poliittinenkin rooli. Kiitos. Sabine Lösi. Ja vielen dank. Kiitos. Becky, aluksi totesitte ja kollegatkin kommentoivat asiaa, eli miten öljyvarat jaetaan. Mikä tahansa ratkaisu löytyy etelän ja pohjoisen konfliktille, niin paljon riippuu nimenomaan öljyvarojen jakamisesta. Monet kommentaattorit ovat todenneet, että myöskin eh, maan jakautumisen jälkeen ratkaisun löytyminen olisi mahdollista. Katsotteko, että tämä olisi realistinen ratkaisu? Eikö olisi tärkeää, että eh, tätä katsottaisiin eh, ennalta edellytykseksi sille, että voitaisiin hyväksyä se, että etelä erkanee muusta maasta. Ja sitten kun tarkastellaan eteläisen eh, Sudanin eh, irrottamispyrkimyksiä, voidaanko tässä yhteydessä tarkastella myös Jemenin eh, tilannetta. Olisiko Jemen ehkä vaarallinen ennakkoesimerkki muillekin alueille, varsinkin Darfurin aluetta ajatellen. EU-raportissa sanotaan, että olisi lisättävä YK joukkojen määrää Darfurin alueella. Katsoisitteko, että tämä olisi tehokas väline Kongossa on ollut valtavat määrät joukkoja, mutta tuloksia välttämättä ne eivät ole tuoneet aikaan. Ja sitten köyhyydestä tässä myöskin puhuitte ja totesitte raportissanne, että maanjako kysymys on suuri ongelma ja se on ongelma, jota ulkomaiset joukot eivät voi ratkaista. Kiitos. Steiva Vaika. Kiitos puheenjohtaja mogoče gospod predsednikom Beki prvič slišal. On, puheenjohtaja varmaan nyt kuulee ensimmäistä kertaa tätä kieltä. Kysymykseni kuulee, onko teille sellainen vaikutelma, että kaikki se, mitä nyt on valmisteltu vaaleja ajatellen, että nyt on otettu riittävällä tavalla huomioon niiden henkilöiden ongelmat, joilla on aseita. Olin Abujakissa, olin mukana tietyissä operaatioissa ja, ja ne, joilla on aseita, niillä on keskeinen rooli. Puheenjohtaja Bashir, Bashirin halu tehdä demokraattisia päätöksiä vaalien jälkeen riippuu myös näistä aseellisista joukoista. Mitä ulkoisia intressejä Sudanissa ja Darfurissa on ja mitä, mikä rooli niillä on? Kiitoksia. Jan Preda, please. Kiitos oikein paljon. Christian Preda. Mulțumesc mult, um, domnule președinte Mbeki, domnule președinte Buioia. Uh, am două întrebări foarte Hyvä puheenjohtaja, herra Bujan. Kaksi lyhyttä kysymystä. Uskotteko, että laskenta onnistuu? Kuka hyötyy siitä, jos se tapahtuu? Presidentti Basir on pyrkinyt viime aikoina muuttamaan tyyliään. Tiedetäänkö, kuka voisi hyötyä pian pidetyistä vaaleista hyvin jännittyneessä tilanteessa? Mrs. Lisa. Kiitos. Lisa Jakosari. thank you. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä lisäkriisejä Sudanissa ja muissa Afrikan maissa. Minä haluaisin kysyä, miten arvioitte näitä uutisia, että Kiinan monet arabivaltiot, eurooppalaiset yritykset ja investointirahastot kautta maailmat ovat yhdessä lähteneet ostamaan maata Afrikasta. On sanottu, että – nyt toista kertaa lähtemään jaka, lähdetään jakamaan näin Afrikan alueita. Mitä mieltä olette? Kiitos. Presidentti Mbeki pyytäisin vastaamaan näihin kysymyksiin. I, I hope. Toivottavasti sain kirjattua muistiin kunnolla esitetyt kysymykset. jo äsken mainitsin, että olemme työstäneet tällaista eh, käytännön asiakirjaa vaaleja silmällä pitäen. NCP on sen allekirjoittanut, vielä myöskin ja jotkut muutkin osapuolet ovat jo allekirjoittaneet. Mutta olemme valmistelleet myös toisen asiakirjan, joka käsittelee tätä toista kysymystä. Asiakirjan nimi on yhteisten sitoumusten julistus. Se käsittelee sellaisia sitoumuksia, joihin eri Sudanin puolueet sitoutuvat liittyen vaaleihin, mutta myöskin Darfurin tilanteeseen ja toista, toisaalta sitten DCPhen osalta. Eli mikä tahansa on vaalitulos, yhteiset sitoumukset ovat olemassa ja näistä kansallisesti on sovittu. On sovittu siitä, mitä tapahtuu Darfurin konfliktin osalta ja mitä sitten eh, kansanäänestyksen osalta, riippumatta siitä, mitä vaaleissa tapahtuu. Ajattelimme, että tällaista sitoumusta tarvittiin, koska kukaan ei voi ennakoida vaalien lopputulosta. Ja näin ollen sanoisin, että yhteinen sitoumus on olemassa poliittisten johtajien taholla liittyen näihin tärkeisiin, Sudanin osalta tärkeisiin kysymyksiin. Näin ollen ei ole syytä ajatella, että ihmiset vain retorisesti nyt esittävät asioita sitoutumatta näihin on olemassa tietyt perusteet, joihin on sitouduttu ja tältä pohjalta on olemassa myös asiakirja. Ja kansainvälinen yhteisö on tässä mukana. Teemme läheistä yhteistyötä Arabimaiden liiton kanssa muun muassa. Viime viikolla olimme Kairossa neuvotteluissa ja Arabimaiden liitto, mitä Sudanin kysymyksen tulee, myöskin eh, seuraa sama linja kuin Afrikan unioni. Eli uskon, että tämä asia on huomioitu. Ja kaikki maassa ovat sitä mieltä, että kun nämä kaksi sitoumusta huomioidaan, niin on erittäin tärkeää käydä läpi kaikki seikat, jotka tässä rauhan sopimuksessa on esitetty. Ja siksi on erittäin tärkeää toteuttaa kansanäänestys niin kuin suunniteltu on. Ja myöskin kunnioittaa eh, kansanäänestyksen tulosta. Ja presidentti al-Bashir vaalikampanjassaan on nimenomaan painottanut tätä asiaa, eli kuinka tärkeää on kunnioittaa kansan äänestyksen lopputulosta, vaikka se olisi irrottautumisen puolesta. Kukaan ei Sudanissa varmasti halua uutta sotaa. Jos Etelä-Sudan äänestää itsenäisyyden puolesta, eh, niin eh, kukaan ei esitä tälle vastustusta, koska se saattaisi johtaa sotaan ja sitä kukaan ei toivo. Eli uskon, että on vilpittömästi sanottu, että kansanäänestyksen tulosta todellakin on kunnioitettava. Niin öljyyhtiöiden merkitys ja merkityksen poliittisuus, roolin poliittisuus, tätä en voi juurikaan kommentoida. Tiedämme kyllä sen verran, että öljyyhtiöt on huomioitu tässä mekanismista liittyen rauhan sopimukseen, eli että öljyn tuotanto hoidetaan sillä tavalla, että ne ovat yhteydessä näihin eri tahoihin, mutta näiden spesifisemmästä poliittisesta roolista en voi sanoa mitään. Öljytulojen jakautuminen sitten. Tämä on yksi kansanäänestyksen jälkeisiin menettelyihin liittyvä asia. Etelä- Sudanin kansanäänestysasiakirjassa määritellään se, että tarvitaan neuvotteluja kansanäänestyksen jälkeisistä kysymyksistä ja yksi näistä liittyy nimenomaan öljytuloihin. Jotain tapahtuukin jo nyt tällä saralla. Kumpaakin osapuolta neuvotaan sen suhteen, miten tämä asia olisi eh, paras hoitaa. Yleisesti kumpikin osapuoli, pohjoinen ja etelä, ovat tunnustaneet sen seikan, että yhteistyötä tällä saralla jatkossakin tarvitaan. Öljyvarat ovat pitkälti etelässä, mutta putkistot ja muut sitten pohjoisessa. Eli on löydettävä jonkinlainen tapa ja mahdollisuus tehdä yhteistyötä riippumatta kansanäänestyksen tuloksesta, mutta siis eh, jo nykyisellään eh, asia on esillä ja neuvoja annetaan. Öljyvarojen jako ilman muuta on asia, joka on hoidettava. Ja sitten yleisemmin Ari tässä kommentoi yhteistä Darfurin edustajaa, edustaja-asiaa Dynamitilla on kapasiteettia kyllä hoitaa omia vastuualueeseensa liittyviä kysymyksiä Darfurin alueella. YK on Dynamitilla siis, en tiedä onko syytä lisätä joukkojen vahvuutta, sillä niin kuin tässä jo totesin, että 20 000 sotilasta ja poliisia olisi noin 25 000 siviiliä, eli kapasiteettia asioiden hoitamiseen Darfurin alueella kyllä oli. Ja uskoisin, että näin tulee myöskin tehdä. En näe mahdollisuutta sille, että vaaleja ei järjestettäisi. Uskon, että vaalit tullaan järjestämään. Ainakaan tällä hetkellä ei ole mitään merkkejä siitä, että jostain syystä niitä ei voitaisi pitää. Eli uskon, että vaalit järjestetään. Ja mitä valmistelutöihin tulee, niin vaalilainsäädäntö on elementti, jossa on mukana muun muassa vallautakunta, komitea ja parlamentaarisen järjestelmän kautta tämä asia on hoidettu, laki ja niin edelleen. Mutta sotilaallisia ryhmiä ei ole tässä mukana asia on parlamentin kautta hoidettu. Ja kun nyt Sudanissa valmistaudutaan parlamentaaristen prosessien kautta vaaleihin, niin en ole ihan varma, ovatko aseelliset ryhmät valmiit hyväksymään näitä tai ylipäätään sitoutumaan rauhanprosessin, eli ovat tämän prosessin ulkopuolella. Kuitenkaan ei voida sanoa, että ei valmistauduttaisi eh, tämän vuoksi ajoissa vaaleihin, odoteltaisiin kunnes eh, myöskin eh, kapinalliset olisivat valmiit tulemaan mukaan. Ei voida odotella näin pitkälle. Mutta eri poliittiset voimat ja poliittiset puolueet on kaikki huomioitu. Ja tässä kysyttiin sitten ulkomaalaisista ulkoisista intresseistä Darfurin alueella. No, eh, paneeli Darfurin osalta on toiminut siten, että mitä tulee näihin muihin Sudanin haasteisiin, kansainvälisen yhteiskunnan tulisi eh, puhalta yhteen hiileen ja tässä yhteydessä tärkeää olisi se, ettei ryhdyttäisi erillisiin eh, aloitteisiin, jotka poikkeavat toisistaan, vaan tarvitaan yhteistyötä. Ja kun Darfurista on kyse, niin paneeli nimenomaan pyrki tapaamaan naapureita säännöllisin väliajoin, esimerkiksi Libya ja Chadia ja muita, eh, jotta saataisiin kuva siitä, että mennään samaan suuntaan. Ja tämä koskee myöskin erityislähettiläitä EUn, Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan lähettiläitä ja niin edelleen, jotta me kaikki tapaamme toisemme, jotta saadaan yhteinen lähestymistapa asioihin. Ja nykyisellään en näkisi sellaisia ulkomaisia välintuloja, jotka hankaloittaisivat asioiden hoitamista. Ja sitten vielä kaksi viimeistä kysymystä. Paneelimme ei keskustele äh, maanostokysymyksestä, mutta se on kuitenkin asia, joka minua itseäni kovasti huolestuttaa. Olen kuullut äh, sellaista, että rikkaat tulevat ja ostavat valtavasti maata, ja näin on aikaisemmin käynytkin. Ja tämä on ollut esteenä vaan kehitykselle, koska omistaja on jossain ja jos esimerkiksi eh, eh, tarvittaisiin tietä eh, alueen kehittämistä ajatellen, niin se ei ole mahdollista, koska omistaja on jossain ja sanoo, että ei minun maiden läpi ainakaan mitään teitä rakenneta. Eli tämä on huolestuttava kehitystä, mutta en tiedä kuinka ongelma saataisiin hoidettua. Joka tapauksessa tämä on asia, jota paneeli ei käsittele. Ja sitten vielä viimeisen asian tämä eh, irrottautumisasia ja eh, mantereen tilanne. No niin, on totta, että yhtenäisyys eh, on erittäin tärkeä asia. Ja jos katsotaan, miten sirpaleinen Afrikan unioni on, niin se yrittää ottaa mallia EU-sta, e sen rakenteista ja niin edelleen. En tiedä, onko jatkossa vielä näin, mutta mutta olemme tämän huomioineet. Ja tarkoitusperät olivat samat myöskin, eli pyrimme yhtenäisen Afrikkaan integraation pikemmin kuin päinvastoin. Mutta tässä nyt on huomioitava Sudanin historiallinen tausta, eh, joka on johtanut tilanteen tämänlaiseen kehitykseen. Pyrimme nyt kuitenkin kiinnittämään huomiota siihen, että asiat hoituvat kunnolla. Silloinkin, jos irrottautuminen tapahtuu, niin asiat hoidetaan kuitenkin ystävällismielisesti, ettei synny uutta epävakautta ja konfliktia. Jos eteläinen sunan haluaa irrottautua, niin olisi hyvä, että se hoituisi sillä tavalla, että jatkossakin yhteistyö ja integraatio mahdollistuisi. Niin, eh, puheenjohtaja, toivottavasti kävi nyt läpi kaikki esitetyt kysymykset. Kiitos. Kiitos oikein kaikki. Varmasti aplodit ovat paikallaan. And, uh, we, all wish the... me kaikki toivomme sudanilaisille onnea matkaan. Sitä tarvitaan tässä yhteydessä ja teidän tuellanne tietenkin. Kiitos. Colleagues, I have to inform you. Kollegat, minun on kerrottava teille, että olemme onnistuneet saamaan ylimääräisen vartin. Herra Kampo tulee tänne kello 11.30, joten meillä on parikymmentä minuuttia kahden lausunnon käsittelyyn. Todella toivon, että osallistutte tähän työhön. Me olemme tiivistäneet nyt kahden päivän työt, yhden päivän esityslistaan. Jos tässä onnistumme, niin voimme kaikki olla tyytyväisiä. Pitämättä puheitta pyytäisin Nicole Kill Nielseniä esittelemään lausuntonsa EUn ja Pakistanin välisestä takaisinottosopimuksesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän kollegoita. Anteeksi siitä, että tiivistän tämän puheenvuoron. Toivon, että tekin käyttäisitte puheenvuoroja ja kertoisitte, mitä ajattelette tästä sopimuksesta hyvin nopeasti. Tämä on ensimmäinen sopimus, josta keskustellaan parlamentissa Lissabonin sopimuksen jälkeen. Tämän te tiedättekin. Haluaisin sanoa, että koskien Pakistania meidän on pohdittava kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, näiden henkilöiden vastaanottamiseen, Kukisessa ovat, on maa, joka on hyvin vaikeassa tilanteessa tällä hetkellä. Haluaisin, että, että viittaisi ainoastaan kansainvälisten, kansainvälisiin tavanomaisiin kansalaisjärjestöihin, vaan myös eurooppalaisiin toimielimiin, koska myös neuvosto on todennut, että maa ei ole mitenkään varma virallisessa asiakirjassakin viitataan tiettyihin kidutuskäytäntöihin. Kun nyt ajatellaan maan turvallisuutta, Siihen kuuluu monet katoamiset, iskut vähemmistöjä vastaan, kunniamurhat, naisiin ja homoseksuaalisiin kohdistuvat väkivaltaisuudet, kuolemantuomiot ja kidutus. Komission ja Pakistanin välisessä sopimuksessa meillä ei ole juurikaan takeita koskien näitä kysymyksiä, joita esitämme. Mitä takeita meillä on siitä, että takaisinotettujen henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan, kun tiedämme, että Pakistan ei ole allekirjoittanut kansainvälistä Geneven yleissopimusta tai muita kansainvälisiä yleissopimuksia. Sopimu- EU-sopimuksessa pitäisi olla jotakin takeita, mutta näin ei ole, kuten tiedämme toisin kuin aikaisemmissa sopimuksissa oli tällainen lauseke, jossa viitattiin kansallisiin, kansainvälisiin ihmisoikeuksiin. Kun Pakistan ei ole tällaisia yleissopimuksia allekirjoittanut, niin lauseke on otettu pois. Edelleen sopimuksessa kaikki koko vastuu sysätään valtioille. Valtioiden on varmistettava, että takaisinotto-olosuhteet ovat hyvät. Nyt on herää kysymys, miksi komissio neuvottelee tällaisesta sopimuksesta – ja on Euroopan unionin vastuun tähän asiaan. Kyseessä on kuitenkin kahdenväliset eh, takaisinottosopimukset. Miksi tähän tarvitaan EU-sitoumusta? Tämä on kysymys, jonka esitän. Uskon, että tässä on paljon kysymyksiä. Varmaan kollegoillakin on paljon kysymyksiä. Euroopan unionin on nyt antava eh, hyväksyntänsä, kun se ei kuitenkaan ole osapuoli neuvotteluissa eikä täytäntöönpanossa eikä sopimuksen seurannassa. Muistutan teitä siitä, että ne 11 ottosopimusta, jotka on solmittu, niissä ei ole, niistä ei ole saatu mitään arviointia. Kuitenkin eteenpäin mennään koko ajan loppupäätelmänä toteaisin, että parlamentti ei voi muuttaa tämän sopimuksen tekstiä. Parlamentin on ainoastaan vain hyväksyttävä tai hylättävä teksti. Nyt haluaisin kuulla teidän mielipiteenne, hyvät kollegat. Sugar. Kiitos oikein paljon edustaja Sogra. Kaksi minuuttia. kollégákkal való tárgyalás során abban maradtunk, hogy ez kilenc év után a maximum. Olen kuullut kollegoita, totesimme, että yhdeksän vuoden jälkeen tämä on paras, mitä voimme saada, joten emme Igaz, hogy azt sem tudjuk, hogy a pakisztáni parlament mikor fogja elfogadni ezt az egy... Mehän emme tiedä, sopiiko tämä sopimus Pakistanin parlamentille. Kollega juuri sanoi, että tämä on tietenkin nyt henkilökohtainen kantani, mutta Euroopassa, Euroopan unionissa on tapauksia, jossa tiedotusvälineissä esitetään, että ihmisiä pidetään esimerkiksi vangittuina viiden päivän ajan. No en tiedä nyt, muuttuuko, parantuuko tämä tilanne. Meillä on tilastotietoja, ylämme sanne saaneet ja meillä on sellainen käsitys, että tiettyä parannusta on tapahtunut ja siksi voisimme vedota sen puolesta, että tämä ehdotus hyväksytään. Sitten edustaja Preda. Încep a spune că e evident faptul că problema drepturilor omului Kiitoksia puheenjohtaja. On aivan selvää, että ihmisoikeus ongelma on hyvin arkaluontoinen tässä keskustelussa mutta on sanottava myös, että Pakistan on unionin tärkeä kumppani erityisesti terrorismin vastaisessa taistelussa. Yleisesti ottaen olisi parempi, että meillä olisi hyvin selkeät yhteistyöpuitteet takaisinottokysymyksissä. Olisi parempi, että meillä olisi puitteet sen sijaan, että olisimme tilanteessa, jossa jäsenvaltiot valtiot tapauskohtaisesti tekevät päätöksen takaisinottamisesta. Tällaisessa tilanteessa Euroopan unionilla ei olisi mitään sanottavaa, eikä unioni voisi ilmaista epäilyjään koskien ihmisoikeusrikkomuksia. Tämä on tietenkin vaikea arkaluontoinen tilanne, mutta vuosien neuvottelujen jälkeen olemme nyt päässeet tilanteeseen, jossa voidaan todeta, että edistystä on tapahtunut. Ja nyt on todellakin on pidettävä kiinni tästä nykyisestä muodosta. Kiitos paljon, edustaja Tanak. Kiitos puheenjohtaja. ecr ryhmät tukee tätä takaisinottosopimusta. En tiedä, oletteko lukeneet lehdistöstä traagisesta tapahtumasta. Brittipoika, joka on pakistanlainen. ja hänet kidnappattiin Pakistanissa. Siellä on kyse rikosjärjestöstä, joka toimii yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Espanjassa. Kaksi pakistanilaista, jotka toimivat Espanjassa. Yksi heistä on tulkkina ollut oikeusistuimessa pakolaiskysymyksiä käsiteltäessä Ja häntä syytetään nyt pakistanaispojan, syntyisen pojan kidnappauksesta. Me tarvitsemme takaisinottosopimusta, kun halutaan palauttaa esimerkiksi tällaisia rikollisia sen jälkeen, kun heidän tuomionsa on täytäntöön pantu. Kysele siitä, että Pakistan on tunnettu ihmisoikeustilanteestaan, että se olisi hyvä. Minä olen esimerkiksi vastustanut sitä, että kristittyjä, hinduja, uskonnollisia vähemmistöjä sohdataan. Naisten oikeudet ovat tärkeitä kysymyksiä, kuten se, että koulutetaan ihmisiä tekemään iskuja Intian suuntaan Pakistanin alueelta, mutta nämä kysymykset sinänsä eivät ole syitä siihen, etteikö voitaisi allekirjoittaa takaisin ottosopimusta Pakistanin kanssa, joten ECR-ryhmä edelleen tukee tätä takaisinottosopimusta. Kiitos. Kiitos, että Edustaja Ja, vielen dank. Kiitos. Ensiksikin yleistä kritiikkiä haluaisin hieman esittää liittyen tähän sopimukseen. Tässähän on pääpiirteissään kyse Afganistanista lähtevistä pakolaisista. EU on nyt osallisena näissä kysymyksissä ja sitten vastuu esitetään muille. Eli EU-rajoja siirretään kauemmaksi ja nyt sitten Pakistanin tulisi kantaa vastuu asiassa, josta oikeastaan tulisi EUn vastuu kantaa. Ja sitten ihmisoikeuskysymykset tulevat myöskin kuvaan mukaan. Kuinka komissio nyt voi taata sen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, jos henkilöt palautetaan Pakistaniin? Ja mitä komissio tämän eteen tekee, varsinkin kun ajatellaan Afganistanista pakenevien ihmisten siirtoja. Ihmisoikeuskysymykset Pakistanissa ovat monesti hankalia. Muun muassa Amnesty International on kritiikkiä esittänyt. Ja nostan esiin tässä joukko siirrot ja niihin liittyvät ongelmat. Tällaisia saattaa syntyä ja monesti nämä vastaanottopaikat ovat varsin huonoja. Niissä ei ihmisoikeuksia välttämättä kunnioiteta. Ja sitten tämä seka takaisinottokomitea, jota ei lainkaan valvota, on myöskin asia, jota monet kansalaisjärjestöt kovasti ovat kritisoineet. Kiitokset. No niin, herra Pusjakiewicz komission edustajana. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esitetyistä kommenteista. Ensinnäkin lyhyesti kertoisin tästä itse sopimuksesta non-affection no, lauseke on tässä mukana. Se ei ole yhtä laaja mittainen kuin yleensä, mutta tällainen non no lauseke on kuitenkin artiklassa 15 mukana. Siinä sanotaan, että tämä ei vaikuta oikeuksiin, velvoitteisiin ja vastuuseen, joka yhteisöllä Pakistanin jäsenmailla on ja joka pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin. No, voimme ehkä luetteloida omat vastuualueemme, mutta oikeudellisesti tarkastellen muutos ei ole kovinkaan suuri. Mehän tiedämme, että kaikki jäsenmaat ovat allekirjoittaneet Geneven yleissopimuksen ja äh, niiden tulisi myöskin sen määräyksiä noudattaa. Ja sitten kun tarkastellaan sitä, kuinka voimme valvoa sopimusta, niin yhteinen vastaanottokomitea. Ja sitä sitoo sopimus ja me edustamme tässä komiteassa unionia. Jäsenmaat meitä avustavat kansalaisjärjestöjen mukanaolo tai ei. No, tätä voi tietysti tarkastella, mutta haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että sopimus on varsin hallinnollinen luonteeltaan. Pitkälti siinä puhutaan hallintojen välisestä yhteistyöstä. Ja tästä sitten pääkysymykseen, eli kuinka ihmisoikeuksia kunnioitetaan, kun sopimusta noudatetaan. No, tämä sopimus ei luovu mistään jäsenmaita sitovista velvoitteista, jotka pohjautuvat kansainvälisen lainsäädäntöön tai EU-lainsäädäntöön. Meillä on menettely lainsäädäntöä pakolaisten osalta, meillä on laatudirektiivejä ja vastaanottodirektiivejä, eli se seikka, että tämä sopimus on allekirjoitettu, ei kumoa näitä muita. Ja lopuksi vielä rohkaisisin teitä kaikkia tukemaan tätä sopimusta. Mikään laki ei ole täydellinen, mutta tässä kuitenkin nyt eh, pyrimme siihen, että koko järjestelmä saadaan parhaalla mahdollisella tavalla täytäntöön pantua eh, turvapaikkaa ynnä muut kysymykset mukaan lukien. Halutaan siis oikeudelliset puitteet tälle sopimukselle. Kiitos. Kiitos paljon. Toivottavasti tiedätte, että edustaja Kirnissenillä on vastaus kysymykseen, jonka hän esitti, mutta pyytäisin nyt yhteenvedon omasta puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Écoutez, euh, non, je peux pas dire que j'ai complètement... Euh, en nyt voisi sanoa, että minulla olisi vastausta valmiina. En edelleenkään ymmärrä, miksi ehdottomasti haluamme sitoa tähän Euroopan unionin vastuun koska tiedämme, että mitään takeita ei kuitenkaan anneta. Tämä on minun perustavalatoinen kysymykseni. Meillä ei ole todellakaan takeita, tai sitten me tarvitsemme tällaiset takeet. Nimittäin siitä, että jos sopimus on voimassa, niin sitten on vastattava näihin esitettyihin kysymyksiin koskien tätä seurantaa. tällä hetkellä ei ole. Ei ole seurantaa, ei ole takeita. Minun mielestäni me emme voi mennä eteenpäin. Jos Eurooppa sitoutetaan, niin näitä sekkoja on käsiteltävä vakavammin. Takkeet ihmisoikeuksista ja niin edelleen viittaa siihen, mitä kollega sanoi koskien afgaaneja. En todellakaan ehtinyt sanomaan sitä aikaisemmin. EU-Pakistanin sopimuksen ensimmäisessä lauseessa sanotaan, että Pakistanin kanssa tehtävässä takaisinottosopimuksessa on olemassa to- toimintasuunnitelma koskien tilannetta vuonna 1989. Tässäkin afgaanikysymys on otettu esille hiljattain Englannin ja Ranskan välillä olemme nähneet, että afgaaneja on palautettu olosuhteissa, jotka ovat olleet ongelmallisia. Palautusasiakirjat eivät ole tyydyttäviä. Mitään laillisia takeita ei ollut afgaanien palauttamisesta. Minulla on siis edelleen kysymyksiä avoimena. But I think you... Kiitos oikein paljon. Varmasti voitte jatkaa keskusteluita muiden varjovalmistelijoiden ja komission kanssa, jotta nämä ongelmat voidaan selvittää, jotka ovat jääneet jäljelle. Siis nyt pyytäisin edustaja Pielania esittelemään lausuntonsa Itämeren alueen unionin ja makroalueiden asemaa tulevaisuuden kohesiopolitiikassa. Olkaa hyvä. Przewodniczący, chciałbym przede wszystkim wyrazić radość e, z, faktu, że... Kiitokset. Niin, olen iloinen siitä, että Euroopan unionin Itämeri-strategia on saatu aikaan. Ja tästä on kiittäminen myöskin Euroopan parlamenttia. Parlamenttihan teki aloitteen vuonna 2006 tässä asiassa. Ja nyt sitten täytäntöönpano asia on esillä. Alu, alueiden kehittämisen valiokunta nimenomaan tarkastelee tätä kysymystä täytäntöönpanon osalta. Tässä lausunnossamme meidän roolimme on antaa asialle kansainvälinen ulottuvuus ja huomioida tämä asia kansainvälisen kehityksen perspektiivissä. Kaikkein tärkein kumppani tässä varmasti on Venäjän federaatio. Ja ilman yhteistyötä sen kanssa ja strategian täytäntöönpano ei voi olla täysin mahdollista olen tätä painottanut ja yli 200 miljoonaa euroa on myöskin korvamerkitty nimenomaan tähän tarkoitukseen. Näitä resursseja voidaan hyödyntää vain ulkoisissa toimissa ja ulkoasioiden valiokunnan tulisi tarkastella sitä, olisiko syytä käyttää tämä summa vuonna 2011, jotta voisimme mahdollisimman joustavalla tavalla täytäntöön panna. Yhteistyö Venäjän kanssa tarkoittaa myöskin tiettyjä haasteita, varsinkin kun energiasta puhutaan. Tässä Nord Stream-hanke on huomioitava erityisesti ja myöskin kun puhutaan uudesta kumppanuussopimuksesta, niin tämä on myöskin pidettävä taustalla mielessä, kun puhutaan Itämeren yhteistyöstä. Emmekä myöskään saa unohtaa ihmisoikeuskysymyksiä, kun ollaan yhteydessä Venäjään. Eli tässä se, mitä halusin sanoa. Ja muistuttaisin vielä siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 20. 20. maaliskuuta kello 12. Suurin osa näistä esitettiin englanniksi. 25th of March. Kiitos teille, että tämä määräaika on 25. päivä maaliskuuta. Siis 25. päivä maaliskuuta kello 12. Meillä on viisi voimaropyyntöä. Ja herra Okampo tulee. Hän on ilmeisesti jo saapunut tänne, joten pyydän teitä todella puhumaan noin puoli minuuttia. Olkaa hyvä. Äh, es äh, Kiitos. Puheenjohtaja, minä haluaisin esittää ryhmäni nimissä sellaisen kannan, että valmistelijan henkeä. Suunta on tässä ihan oikea suunta, mutta tuo 20 miljoonaa euroa en haluaisi puuttua ainoastaan tuohon, kun tässä on kyse hankkeista, jotka olisivat eduksi kaikille Itämeren alueella asuville. Meidän pitäisi selkeästi viestiä komissiolle, että olemme valmiita tukemaan mitä tahansa toimia, jotka mahdollistavat sen, että Välitään Venäjän kanssa tehtävää yhteistyötä, joka on eduksi molemmille osapuolille. Tiedätte esimerkiksi, että Nord Stream kaasuputkea rakennetaan. Miksi komissio ei osallistu tähän hankkeeseen? Se, että eurooppalaiset eivät ole lähellä, tarkoittaa sitä, että ainoastaan Saksa saa näitä toimituksia. Entä muut Itämeren alueen maat? Ne pitäisi myöskin ottaa huomioon. No, haluaisin kiittää kuitenkin tästä tekstistä. Me sitä tuemme. Thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ongelma tässä Itämeren strategiassa on se, että se huomioidaan ikään kuin sisäisenä EU-strategiana. Nyt kuitenkin eh, se tarpeen mukaan saa myös ulkoisen ulottuvuuden kuitenkin Minäkin haluaisin esittää kysymyksen liittyen artiklaan yksi. Olisiko mahdollista huomioida se seuraavalla tavalla? Eli sisäinen eu strategia voi olla menestys vain, jos rakentavaa yhteistyötä tehdään ulkoisten kumppanien kanssa. Tässä on pieni ero mielestäni. Ja sitten pohjoisen ulottuvuuden aspekti, se on myöskin ymmärrettävä eh, modernilla eh, tavalla, mutta ulkoiset aspektit tässä strategiassa, niin kuin komissio totesi, sisäisivät myöskin turvallisuusaspektit ja sen, että huomioidaan ympäristökysymykset, eh, joet, maaperä ja myöskin Valko-Venäjä on tässä huomioitava. Ja eräs ulkoinen seikka liittyy hallitusten väliseen yhteistyöhön strategian täytäntöönpanossa, sillä synergisesti tulisi toimia olisi yhdistettävä olemassa olevat resurssit, kun puhutaan ylikansallisista hankkeista. Ja rahoituksen osalta eh, toteaisin seuraava: Oma vaikutelmani on, että komissio vaikuttaisi eh, edelleen eh, ajattelevan pohjoisen ulottuvuuden, ulottuvuuden termein, vaikka parlamentti on saanut aikaan erillisen budjettikohdan 20 miljoonaa tälle vuodelle ja Minskisin kanssa olen samaa mieltä siitä, että ensi vuonna tulisi miettiä uudelleen, miten näitä varoja halutaan hyödyntää eh, sisäistä strategiaa ajatellen. Ja sitten vielä lopuksi, hyvä puheenjohtaja, jos Venäjä ja muut kumppanit halutaan huomioida, niin tällöin tulisi pitää kiinni myöskin jaetun vastuun periaatteesta ja jaetuista sitoumuksista. Kannattaa mainita tässä yhteydessä, että Venäjän tulisi liittyä erityisesti Espo-yleissopimukseen. Kiitos. Kiitos edustaja Paletskis. Pyydän puhumaan ihan lyhyesti. Puheenjohtaja, minä tuen Adam Bellanin tekemiä ehdotuksia. Ehdottaisin paria lisähuomiota, kun puhutaan yhteistyöstä Kaliningradin alueen kanssa Venäjän federaatiossa. Ehkä olisi hyvä muotoilla tämä sellaisella tapaa, että tämä yhteistyö voisi olla EUn pilottihanke Venäjän, Venäjän alueiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Hyvänä esimerkkinä siis. Toiseksi olisi mainittava tarve helpottaa viisumijärjestelmiä Venäjän ja valko -Venäjän kanssa. Kiitos paljon, edustaja Landsbergissa. <clears throat> As uh, one looks at the suggestion. Kun tarkastelee valiokunnan ehdotuksia, käy ilmi, että valiokunta ei strategia sinällään huoleta, vaan pelkästään äh, Venäjän rooli ja sen osuus tai pääsy yhteisöbudjettiin. Ja kun puhutaan Itämeren strategian yhteydessä myös pohjoisesta ulottuvuudesta. Ja tarkastellaan näitä ehdotuksia, niin yhtä sanaa tässä painotetaan varsin usein, eli vain only. Ja haluaisin ensimmäisessä kappaleessa hieman muuttaa, kun tässä sanotaan, että suunnitelmat ovat menestyksekkäitä vain, jos only, ehkä sanottaisin, olisivat menestyksekkäämpiä, jos yhteistyö ulkoisten kumppaneiden kanssa ja niin edelleen. Ja pohjoinen ulottuvuus antaisi lisäpohjaa, mutta strategia kuitenkin tarvitsee oman sisältöpohjansa. Ja sama kommentoisin myös neljännen kappaleen osalta. Itämeren strategiaa voidaan hyödyntää vain ja niin edelleen. Tässä sanotaan taas only. No niin, mitkään hankkeet ilman Venäjä eivät saisi rahoitusta. Minusta tämä on vähän äh, Äh, värittynyt äh, lähestymistapa haluaisin muuttaa ja sanoa, että strategiaa voidaan käyttää myös ulkoisissa toimissa, ei pelkästään ulkoisissa toimissa, vaan myös. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että voidaan hyödyntää EU-varoja mutta valvonnan toteuttaisi Venäjä. Tällöin mielestäni mennään kyllä jo liian pitkälle. Very much. No, Mrs. Jäten. Kiitos oikein paljon, edustaja Jättämäki. Thank you. Three short Kiitos. Kolme seikkaa lyhyesti. Ensinnäkin olen hyvin pitkälti samaa mieltä sen kanssa, mitä on sanottu ja kirjoitettu tähän lausuntoon. Minäkään en aivan ymmärrä, miksi tuo 20 miljoonaa euroa on vain korvamerkitty yhteistyöhön Venäjän kanssa, mutta tämä on Komission kertomuksessa tässä vaan sanotaan ottaa huomioon. E- ehkä tämä on vähän liikaa, ehkä sitä pitäisi voida käyttää vähän muu toinkin. Toinen huolenaihe komission ehdotuksen liittyen. Nyt tarvittaisiin enemmän konkreettisia askeleita ja määräaikoja. Nyt ei itse asiassa ole mitään konkretiaa, sitä tarvittaisiin enemmän. Kohtaan yksi liittyen en täysin ymmärrä, mitä sanotaan sanaparilla external partners. Puhutaanko tässä nyt ulkoisten kumppaneiden osalta, puhutaanko siinä jostain muista kuin valtioista? Kiitos paljon. Olemme jo myöhässä ja meillä on täällä vieras. Eli niin meidän pitäisi aloittaa tämä osuus kokousta. Todella pyytäisin, että edustaja Bielan on yhteydessä teihin ja voitte keskustella keskenänne näistä aiheista ja löytää ratkaisun määräaika, kuten sanoin, 25. päivä maaliskuuta kello 12. Nyt siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Tämä on kokous, joka järjestetään yhteydessä kehitysyhteistyövaliokunnan ihmisoikeuksien alivaliokunnan kanssa. Toivotamme tervetulleeksi tänne ystävämme edustaja Hautalan ja Devan. Haluamme toivottaa tervetulleeksi Jara Luis Moreno Campon, joka on syyttäjä kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Ensimmäinen, joka on ollut tässä virassa vuodesta 2003 Siis kun tuomioista on annettu työnsä, hän on ollut syyttäjänä monissa in, ihmisyyttä vastaan tehdyssä rikkoisissa Argentiinassa tämän toimesta 70-80-luvulla. Hän on ollut myöskin professori Harfordissa ja Buenos Airesin yliopistossa. Haluaisin antaa puheenvuoron Heidi Hautalalle. Hän on ihmisoikeusalivaliokunnan puheenjohtaja. Sitten pyydämme vierestämme puhumaan ja sitten edustaja Deva on ensimmäisenä puhujana sen jälkeen. Äh, Kiitos. On suuri kunnia, että olette täällä, herra Kampo. Ihmisoikeusalivaliokunnan nimissä toteaisin, että katsomme erittäin tärkeäksi sen, että kansainvälinen rikosoikeuden käsittely kehittyy ja on painotettava ICCn roolia tässä yhteydessä. Tapasin päätuomarin Songin tässä ja hän 24. huhtikuuta muistaakseni tulee vieraaksemme. Tapasin myöskin kolleganne tuomioistuimessa. Mainitsisin sen seikan, että alivaliokunnassa juuri vähän aikaa sitten keskustelimme laajalle levinneiden väkivaltaisuuksien estämisen ja tätä asiaa kannattaa ehkä myöskin tarkastella kun ihmisoikeusloukkauksista puhutaan. Ja kysyisin, miten te näkisitte sen, kuinka Euroopan parlamentti voisi tukea kansainvälisen rikosoikeuden kehittämistä? kehittymistä, kun nimenomaan puhutaan eh, ennaltaehkäisystä ja laajojen ihmisoikeusloukkauksien estämisestä. Ja sitten Kampalan eh, Rooman sopimustarkistuskonferenssi on käynnissä. Parlamentti tulee lähettämään valtuuskunnan ja kysyisin seuraavaa. Miten näkisitte sen, että Euroopan parlamentti voisi jollain lailla tukea seuraavia kehitysvaiheita ICCssä? Ja lopuksi vielä haluaisin sanoa sen, kuinka tärkeäksi katson sen, että EU ja Euroopan parlamentti myös taloudellisesti tukee tuomioistuinta. Se tarvitsee paremmat toimintavarat kuin nykyisellään. Eli eh, näin sanoin, tervetuloa tänne vieraaksi. Thank you very much. Thank you for this. Teidän puheenvuoro oikein hyvä. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä kutsusta. Hienoa olla täällä. Minä olen päässyt teidän työtä teidän eteenne. Te olette sopimusosapuolia ja te sovitte lainsäädännöstä, jota minä noudatan. Joten minä siis lähden sen pohjalta tekemään työtä, mutta te vaikutatte paljon tuomioistuimeen ja siksi teidän työnne on tärkeä. Tuomioistuin on yksi vaihe tässä järjestelmässä, mutta koko järjestelmän vahvuus löytyy sopimus osapuolten sitoumuksista ja toimijoiden, kuten Euroopan unionin, toimijoiden, kuten Euroopan unionin. ehkäisy on tärkeää. Tällaisiin suuriin rikoksiin lähdetään vallan takia ja siksi tuomioistuinta kiinnostaa niin kovasti ennaltaehkäisy. Kun rikoksiin on lähdetty, va- vallassa ei voida pysyä, sitten lähdetään uudestaan Kenia hyvänä esimerkkinä. Keniassa, kuten tiedätte, 2007-2008 vaalien jälkeen oli valtavasti väkivaltaisuuksia ja Kofi Annan ja muut pyrkivät pysäyttämään tämän rikosaallon. Nyt ei voida palata rikollisuuteen vuonna 2012. Siksi työ nyt on tärkeää tulevaisuutta ajatellen. Joten Varmuuden lisääminen on tärkeää, siksi tarvitaan Euroopan unionin selkeää sitoutumista niin vahvasti. Ihmisten on tiedettävä, että jos tällaisiin rikoksiin lähdetään syytteen, saa kansallisesti tai kansainvälisesti, ja tämä on estämistapa. Näin voidaan estää tällaiset suuret joukkorikokset. Tämä on tärkeä viesti. Mutta te hyväksytte tämän säännön 11 vuotta sitten Roomassa, ja nyt pitää vahvistaa ja tavallaan juhlistaa tuota vuotta. Se on Kampalan tarkoitus. Euroopan parlamentin on osoitettava, että tämä toimii hyvin ja luvallanne haluaisin sanoa, että on tärkeää ymmärtää, että Euroopassa oli väkivaltaisuuksia 60 vuotta sitten sitten Balkanilla. Nyt ei enää. Tämä on tällainen periaate, mutta Afrikassa tarvitaan tukea. Kenia oli koska presidentti ja pääministeri sanoin, että me voi pyytää välin tulla, mutta mielellämme tuemme teitä. Ja sitten sanoin, että näette, että tuomioistuin ja monet muut valtiot auttavat teitä lopettamaan väkivaltaisuudet. Ja monet olivat samaa mieltä. Siis tärkeää on se, että me teemme työmme, mutta kyse ei ole ainoastaan tuomioistuimen toiminnasta, vaan poliittisesta johdosta, ja sitä me juuri tarvitsemme. Kiitos paljon. Thank you, uh, Mr. Kiitokset varsin mielenkiintoinen lyhyt yhteenveto toiminnasta ja tältä pohjalta parlamentin tulisi asioissa lähteä liikkeelle. Silva, äh, ystäväni toimi sellaisessa, mutta me aina äh, ICC näemme erityistuomioistuimena tuomioistuimena joka pyrkii oikeutta tuomaan. Mutta niin kuin pääsyttäjä juuri totesi, ICC voisi erityistuomioistuimena toimia myöskin ennaltaehkäisijänä tiettyjen tilanteiden kehittymiseen. Ja tämä on uusi näkökulma. Oikein hyvä, että sen esititte. Olen itse kehitysyhteistyövaliokunnassa ja käytämme suuret määrät veronmaksajien varoja konfliktitilanteiden ratkaisuun. Ja 50 prosenttia kaikista konfliktin jälkitilanteista johtavat uudelleen konfliktin Ollaan tällaisessa noidankehän tilanteessa, mutta jos siis se toimii uhkaavana vaikutteiltaan, niin tästä voisi olla hyötyä se voisi ennaltaehkäistä. Ja tämä olisi oikein hyvä. On hyvä, että Hautalakin on täällä. Voimme yhdessä näitä aspekteja tarkastella. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Anna Gomes. Um, uh, Kiitos. Kiitos. Herra siitä, että olette täällä jälleen. Ja kysyisin, kun juuri keskustelimme Sudanin vaalijärjestelyistä. Puheenjohtaja Beki Afrikan unionin korkean tason paneelista, Sudanin paneelista, sanoi, että oikeuskysymyksestä Darfurin rikosten osalta yksi ratkaisu saattaisi olla, että luodaan tällainen hybridituomioistuin – jossa nostettaisiin syytteet sellaisista kysymyksistä, jotka eivät tulisi kansainvälisen rikostuomioistuimen. Eli yksi asia olisi kansainvälisen rikostuomioistuimen tekemät syytökset ja toisaalta kaikki sellaiset rikokset, jotka eivät päätyisi icc kansainvälisen rikostuomioistuimen, vaan hybridituomioistuimen, jossa olisi kansallisia tuomioistuimia mukana myös. Tunnetteko tällaisen ehdotuksen ja voisiko tuomioistuimenne tukea tällaista mallia? Ja kysyisin pari muutakin kysymystä. Miten arvioitte Euroopan unionin viranomaisten roolin komission tai EUn instituutiot, kun puhutaan Euroopan unionista ja kansallisista jäsenvaltioista, kun huolehditaan siitä, että epäillyt tuodaan, todella toimitetaan kansainvälisen rikostuomioistuimen. Ja lopulta voisitteko antaa käsityksen siitä, missä mennään, kun puhutaan syytöksistä sotarikostuomioistuimessa Kongossa. I think it's very important what you, the issue you presented. Kysymys, jonka nostitte esiin, on erittäin tärkeä. Parlamentilla on rooli sen suhteen, eh, miten eh, ulkosuhteet järjestetään EUn osalta. Ja tämä on tärkeä asia. Eli että tuomioistuin toimisi ennaltaehkäisevänä. Se on uusi asia. Eh, Rooman määräyksissä sanotaan, päättää väärinkäytökset ja estää tulevat väärinkäytökset. Ja tämä ennaltaehkäisevä osio on nyt tullut kuvan mukaan. Ja on tärkeää, että se huomioitaisiin myöskin Euroopan unionin ja parlamentin ulkosuhdeasioissa. Darfurin osalta presidentin rooli oli eh, tärkeä ja tässä nimenomaan eh, vaadittiin lisäoikeutta. Mutta selvää on, että jos presidentti jatkaa vallassa, niin hän vain jatkaa myöskin rikoksiaan. Eli eh, tällaista tapahtuja me emme sano mitään. Eli vaalit ovat tärkeä askel. Tässä myös Euroopalla on roolinsa, mutta sen on toimittava johdonmukaisesti. Bashirin on kunnioitettava eh, ennen tai jälkeen vaalien eh, lakia. Ja tämä on tärkeä viesti ja siihen on tukeuduttava, koska tällä on ennaltaehkäisevä vaikutus. Muutoin syntyy epävarmuustekijöitä. Ja myöskin Darfurin Darsin osalta, niin olemme onnistuneet melko hyvin. Nyt mennään kivun alueelle ja siellä on valtavasti julmuuksia tehty. Ja Ukandassa myöskin ICC on toiminut ja me pyrimme tältä pohjalta strategisesti toimimaan. Ja niin kuin totesitte, EU myöskin on tässä mukana. Belgia yhden päivän aikana onnistui tässä suorassa pidätyksessä. Hyvä asia. Koni tai Bashir ovat jo hieman hankalampia juttuja. Eli ulkoasian hallinnossanne teidän tulee eh, tehdä tästä uusi poliittinen linja, koska tämä on ajatuksenakin uusi ja siksi on mietittävä toimintatapoja, miten diplomaattisesti voidaan nämä konfliktitilanteet hoitaa. Kiitos paljon. Edustaja Lappilan. Kiitos puheenjohtaja. Herra Kampo puhuu Saksaa. Okay. Die äh, Kampala-Konferenz dient ja auch. Kampalan konferenssihan on sitäkin varten, että katsotaan, missä mennään, mikä on toiminut hyvin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa, mikä vähemmän hyvin. Ja minua kiinnostaisi teidän arvionne. Mitä kansainvälinen rikostuomioistuin voisi tehdä paremmin? Mitä mahdollisuuksia meillä olisi tukea teitä? Minulla tuli mieleen yksi asia, kun ajatellaan todistajien suojeluohjelmia kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. On tärkeää, että ihmisiä suojellaan, jos he todistavat hallitsijoitaan vastaan. Omien arvioiden mukaan vain noin 40 prosenttia näistä – todistajan suojeluohjelmista toimivat niin, että ihmiset voivat todella saada suojaa myös muissa maissa. Tämä on yksi esimerkki vain. Minua kiinnostaisi myöskin arvioinne siitä, mitä tuomioistuimen työtavoissa voitaisiin parantaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. The Kampala Review there are four issues. Tässä on neljä asiaa Kampalan esityksessä liittyvät tähän järjestelmään, eli liittyvät siihen, kuinka voidaan suojella uhreja, kuinka tehdä yhteistyötä tuomioistuimen kanssa, täydentävyys huomioiden, eli miten eri toimielimet voidaan auttaa kansallisen tason käsittelyssä ja neljäntenä sitten rauha ja oikeudenmukaisuus. Nämä ovat neljä kysymystä. Uhriasia on ok sitä teemme. Yhteistyökin useimmiten onnistuu. Pidätys on hankana asia Konin, Al-Bashirin, Harun osalta. Nämä ovat todellisia haasteita. Ja sitten ongelma, joka liittyy eh, täydentävyyteen tässä, miten miettiä sopivat toimintamahdollisuudet ulkohallintonne osalta. Eurooppahan yleensä osallistui tuomarien koulutukseen, mutta Kongossa sitten tuomari tuomitsi kaksi henkilöä, mutta kun nämä joutuivat vankilaan, niin siellä ei ollut ruokaa ja äh, ovet avattiin eikä enää suljettu. Eli mitä hyötyä on tuomita, jos sitten henkilöitä ei saada pidettyä vankilassa? Eli turvallisuustekijät on tärkeä ihmisiä ajatellen ja uhreja ajatellen ja järjestelmää kokonaisuudessaan ajatellen. Eli tämä ulkoasianhallinto, niin teidän tulee miettiä, miten autatte maita kansallisissa menettelyissä muutoinkin kuin tuomarien koulutuksessa, vaan nimenomaan uhritilanteen ja turvallisuustilanteen suhteen. Niin tietysti minun eh, roolini eh, on eh, turvata todistajien turvallisuus ja seitsemän vuotta, kun olen toimessani ollut, olemme eh, käyneet läpi neljä eh, suurta eh, tapausta, eikä uhreille mitään ole käynyt. Eli tämä on onnistunut oikein hyvin. Tietysti paremminkin olisi mahdollista toimia. Miten voitaisiin ajatella, että uhrit voisivat pysyä omassa tai naapurimaassaan, koska he mielellään näin tekisivät, jos ei heidän tarvitse pelätä tulla murhatuiksi. Eli miten voitaisiin kansallisesti eh, toimia ja tukea kansallisia toimia. Mutta uhrien suojelu, niin kuin totesin, on tärkeä asia, mutta esimerkiksi Keniassa tavallisten kansalaisten suojelu ei ole ICCn vastuulla, vaan Kenian hallituksen vastuulla. Euroopan unionin on oltava selvillä siitä, eh, miten eh, siellä toimitaan ihmisten suojelemiseksi, koska on kuultu, että paikallinen poliisi surmaisi ihmisiä. Eli on oltava yhteydessä paikallisen hallituksen, katsottava, miten se hoitaa asiansa, miten paikallinen poliisi toimii, jos ongelmia on, niin tilanteeseen on puututtava. Uh, Kiitos puheenjohtaja herra Moreno Onnittelisin siitä, miten hyvin olette hoitaneet virkaanne. Tämän mennessä minä tulen brittikonservatiivipuolueesta, puolueesta, joka edelleen tuntee sympatiaa amerikkalaisten kantaa kohtaan, että ICC potentiaalisesti avaa mahdollisuuden syyttää poliittiselta pohjalta ihmisiä, mutta minun on sanottava, että tähän mennessä erityisesti teidän tuloksenne pääsyyttäjänä osoittavat, että näin ei ole käynyt. Olemme tyytyväisiä siihen. Me olemme sitä mieltä kaikki, että rikosihmisyyttä vastaan sotarikokset ja kansanmurhat ovat asioita, joita ei voida hyväksyä nyt, kun meillä on kansainvälistä kokemusta syyttämisestä tällä alalla. Kysymykseni kuuluu, miten saadaan vakuutettua Yhdysvallat, Intia ja Kiina suuret tahot, ehkä Israel myös, No ensimmäiset kolme niin paradoksista kyllä Kiina ja Yhdysvallat paradoksista kyllä halusivat Bashirin osalta toimia, vaikka he eivät ole Rooman joudussopimusta allekirjoittaneet, joten miten voidaan saada Kampalassa yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset – ratifioimaan nyt, jotta voidaan ottaa huomioon heidän huolenaiheensa. Immediately. Niin eivät välittömästi allekirjoittaneet, eli tarvitsevat aikaa, mutta Kiina on kuitenkin kumppani ja sitten Venäjä lähetti meille 3000 eh, tiedonantoa Georgian osalta ja pari viikkoa sitten eh, edustajamme kävi Moskovassa keskustelemassa Georgia-asiasta ja sitten Yhdysvallat. No, vihamielinen oli tilanne alkuaikoina, niin, mutta Darfurin myötä tilanne on muuttunut. Ja nyt sitten Darfurin osalta on saatu tukea ja on mielenkiintoista se, että Yhdysvaltojen kannalta suuri asia oli se, että Rooman järjestelmän tuomari olisi, tai syyttäjä olisi riippumaton. Ja ensimmäistä kertaa käytin tätä riippumattomuutta nimenomaan Keniassa, ja mitä Yhdysvallat sitten teki avoimesti ja julkisesti tuki. Eli asioissa edetään mielestäni, ei huomenna vielä allekirjoiteta, mutta se on ok, koska yhteistyötä kuitenkin tehdään. Ja parlamentin rooli on tässä tärkeä. Joskus amerikkalaiset sanovat, että jos he eivät ole johtoroolissa, mitään ei tapahdu. No niin, nyt he eivät ole johtoroolissa, mutta silti muutoksia tapahtuu. Kiitos. Tämän paradoksia täynnä. Edustaja Fylki. Monsieur le Président, euh, merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä herra syyttäjä. On suuri ilo kuulla teitä täällä Haluaisin esittää muutaman lyhyen huomion. Kuulun niihin, jotka näkivät kansallisen rikostuomioistuimen synnyn. Olimme siitä erittäin iloisia, koska se merkitsee suurta edistystä kansainväliselle oikeudelle. Monet kollegat ovat täällä maininneet, että suuret Tietyt suuret jäsenvaltiot eivät edelleenkään ole Roman perussäännön allekirjoittajia. Näyttää siltä, että jotkut Euroopan unioniinkin jäsenvaltiot, tai ainakin yksi niistä, ei oikein halua sitoutua Rooman perussääntöön johtuen Yhdysvaltojen toiminnasta koskien omia kansalaisiaan ja koskien tätä rankaisemattomuutta, jonka Yhdysvallat haluaa varata omille kansalaisilleen. Niin voisitteko kertoa tästä tilanteesta Euroopan parlamentin roolina on pahoitella tällaista tilannetta? Kuten sanoitte, kansainvälinen rikostuomioistuin voi vain soveltaa lakia. Se merkitsee, että kaikkien allekirjoittajien valtioiden on pitänyt siirtää tietyt määräykset omaan kansalliseen lainsäädäntöönsä. Haluaisin tietää, voisitteko kertoa, onko näin tehty kaikissa, niissä, kaikissa unionin maissa? Uskon, että unionin, Euroopan unionin tehtävänä on puhua ja toimia johdonmukaisesti näissä asioissa. Tuen teitä, kun sanotte, että on valvottava että poliisi ja oikeuslaitos omissa maissaan valvovat ihmisoikeuksien kunnioittamista. Euroopan parlamentissa meidän tehtävänä on tukea demokratia- ja ihmisoikeuslausekkeita ja pidettävä kiinni, että niitä täytäntöön pannaan täysin. Haluaisin lopuksi vielä tietää, mikä tilanne on Ginean tutkimuksissa. I would say what is happening is... Kiitos. Minä sanoisin, että nyt pyritään EU-ssa, ja muualla pyrkimään siihen, että suojellaan kansalaisia. Nyt jos tähän ei pystytä, niin tuomioistuin puuttuu mukaan. Ja ne, jotka eivät ole tuomioistuimessa mukana, saavat vähemmän suojaa. Sriilankalaiset tai lebanonalaiset tai burmalaiset, jos käyvät minun puheellani pyytävät välintuloa, niin en voi valitettavasti, koska maanne ei ole jäsen. Siksi teillä on vähemmän oikeuksia maailmassa. Tämä on uusi järjestelmä, ei universaali järjestelmä vielä. Täytäntöönpanosta on nyt kuitenkin huolehdittava tiukasti. Siksi Euroopan unionin rooli johtorooli tässä järjestelmässä on hyvin tärkeä. Siksi että pohditaan sitä, miten määritellään politiikka, kun puhutaan ulkosuhdehallinnosta, koska sitä kautta päästään vaikuttamaan kaikkialle maailmassa. Myöskin muut osapuolet, jotka syyllistyvät rikoksiin, voivat saada syytteen. Eli voidaan nostaa syyte muita vastaan. Costa Rica esimerkiksi keskusteltiin sitä, miksi Costa Rica oli turvallisuusneuvostossa niin aktiivinen Darfurin osalta. Mä sanon, että meillä ei ole armeijaa, joten me voimme suojella vain lain kautta. Eli pitää nostaa syytä sellaista vastaan, joka tulee toisen maan alueelle. 26 maata maailmassa, jolla ei ole armeijaa, Costa Rica on niistä suurin Tämä siis perusajatuksen johdonmukainen kanta EUlle. Erityistilanne ei voida ajatella, kuvitella edes tämän tyyppistä konfliktia Euroopassa. Alueellinen järjestelmä, joka on hyvin voimakas, ja sitten voitte tukea muita alueita, että muut alueet pääsisivät samalle tasolle, ja tuomioistuin pyrkii tukemaan tässä työssä, ja muut maat liittyvät vähitellen mukaan. Hyvä, please. Edustaja Deva, olkaa hyvä. Äh. Kiitos puheenjohtaja. No tämä on ehkä herkkäluotoinen asia, mutta sain kuulla, että kun syytteeseen asetettiin aikaisemmin johtaja tai kun jätettiin syyttämättä esimerkiksi Charles Tayloria, niin koko tutkintaprosessi virheinen – ja tutkimukseni eteni varsin hyvin. Mutta jos ovat syyllisiä, niin heidät tulisi saada lukkojen taakse, ja tämä tuntuu olevan ongelma. Eli onko vastahankaisuutta äh, saada äh, nämä äh, turva säilöön ja tulisiko meidän tarkastella, mitkä ovat sellaisia paikkoja, ähm, missä nämä turvapaikat voitaisiin järjestää. Eli kuinka jakaa tämä taakka 27 jäsenmaan kesken hyväksyttävällä tavalla. Minä en ole oikea henkilö vastaamaan tälle vastuualuettani. Se kuuluu toisaalle tuomioistuimessa. Kun ajatellaan tuomion sanotta, niin perhettä ajatellen tuomion täytäntöönpano olisi parempi – lähempänä sitä aluetta, jossa perhe elää. Mutta tämä ei ole oikeastaan minun alani, joten mieluummin jätän vastaamatta. Kiitos edustaja Hautala. Thank you very much. Kiitokset eh, näistä varsin valaisevista vastauksista ja katsotte hyvin tulevaisuuteen, kun sanoitte, että maat, jotka eivät ole sopimusosapuolia, puolia kääntyvät kuitenkin tuomioistuimen puolen, kuten Venäjä esimerkiksi Georgian sodan yhteydessä. Eli ehkä tämäkin seikka on syytä huomioida. Yksi kysymys kuitenkin rikos tai aggressio. Miten tämä asia pyritään huomioimaan ICCssä? Ja sitten vielä lopuksi haluaisin kiittää siitä, kun sanoitte, että nyt kun EUlla on historiallinen mahdollisuus olla ulko- ja turvapoliittisissa toimissaan johdonmukaisempi, niin tämä tilaisuus tulisi hyödyntää. Ja kansainvälinen rikosoikeus tulisi eh, saada mukaan näihin turvallisuuspoliittisiin toimiimme. Ja Euroopan parlamentti voi tehdä oman osuutensa eh, tuoden eh, tuomioistuinta näkyvämmäksi kuin tähän asti on ollut. Ja sitten pieni ehdotus lopuksi Ihmisiä ehkä eh, yllättää se, että eh, teidän eh, tilaisuuksiinne voi tulla vieraaksi. Miksi ette voisi ajatella tällaista videointia kokouksistanne? Näin nettiin pääsevät ihmiset näkisivät omin silmin, miten kansainvälinen rikostuomioistuin toimii. Tuo on oikein minun alani, koska valtio päättää lainsäädännöstä ja sitä täytäntöön pannaan minä pidän tuosta ajatuksestanne. Ja kyllä, käsittelymme yleensä ovat julkisia, mutta turvallisuussyistä usein joudutaan keskeyttämään tämän lähetys. Turvallisuussyistä siis, mutta tämä löytää hyvä hetki keskustella näistä aiheista. Teidän on tärkeää ymmärtää, mitä on tapahtunut. Mistä sanotaan vaikka, että miksi olette Afrikassa. No, tärkeä asia. Euroopassa konflikti oli 60 vuotta sitten, parikymmentä vuotta sitten Tynässä Amerikassa ja nyt Afrikassa. Ja siellä tarvitaan apua. Jos katsotte, mitä siellä tapahtuu, 30 valtiota jäsenenä. Monet Afrikan unionin maat eivät ole tuomioistuimen jäseniä, siksi Afrikan unionissa on kiistaa, koska valtioiden on muututtava, joiden valtioiden ja joissain maissa – edelleen syystytään rikoksin vallan ylläpitämiseksi. Tärkeää on siis, että eurooppalaiset tukevat edelleen tätä hanketta, joten niin, etteivät muut pääse sotkemaan tuomioistuimen toimintaa, jotka eivät ole jäseninä, esimerkiksi Kenia. Selkeästi meitä tarvitaan vuonna 2012, jotta voidaan estää rikokset. Afrikassa siis Kenia esimerkiksi ajatellaan, että se murtuisi vuonna 2012. Tämä vaikuttaisi laajemminkin taloudellisen vaikutuksen ja siirtolaisuuden takia. Euroopassa ajatellaan, että no ei mennä enää takaisin latinalaisessa Amerikassa, no Kolumbia ehkä vielä siellä, mutta kuitenkin Afrikassa on niin tärkeää, että ymmärretään – että siellä on Afrikassa 30 valtiota, jotka pyrkivät saman aikaan muutoksia. Näitä valtioita Euroopan on tuettava. Se Gaddafissa, että tu, tuomioistuinta ei tueta. Minä olin Afrikassa, tapasin Mbekin ja hänen paneelinsa, joten Afrikan union kanssa olemme edelleen – yhteistyössä. Hyvin selkeästi haluan sanoa, että meidän on nähtävä, mitä Afrikassa tapahtuu. Afrikkalaiset pyrkivät muutoksiin. Afrikkalaiset johtajat osittain pyrkivät muutokseen, toiset johtajat eivät halua muutoksia. Teidän on valittava oma puolenne. Edustaja Lunacek. Thank you. Um... Kiitos. Jatkaisin sitä, mitä Lopila jo esitti, eli kuinka suojella uhreja. Ymmärtääkseni tällainen rahasto on perustettu uhreille ja allekirjoittajavaltiot maksaisivat. Voisitteko kertoa siitä, miten EUn jäsenmaat osallistuvat rahoitukseen? Ovatko he mukana siinä tai mitkä maat ovat, jotta voimme sitten rohkaista muitakin toimimaan esimerkin mukaan? Onko rahastossa jo varoja, voitteko jo käyttää rahastoja ja niin edelleen? Ja sitten kansalliset yhteyspisteet. Ehkä kommentoitte jo asiaa, tulin itse vähän myöhässä paikalle, mutta vain 40 on esittänyt jo yhteyspisteensä. Voisitteko kertoa, onko tässä asiassa millä tavalla edetty? Ja sitten Sudanista.